johtopäätös, jonka voimme tehdä tämän illan keskustelusta. Kiitos. Merci, monsieur. Kiitoksia, herra Almonia. Näin päätämme keskustelun tästä kysymyksestä. Esitystä mukaan meillä on komission julkilausuma unionin toimista terrorismiuhrien hyväksi. Je vais donc donner la parole. No niin, tässä puheenvuoron saa on saapuva, baron saapuu. Voilà, bonjour monsieur. No niin, hyvää iltaa komission jäsen. Saattekin aivan välittömästi puheenvuoron. J'associe à ces propos. No niin. No niin jatkan tässä nyt Almunian jalanjäljissä. Terrorismin uhrit osoittavat, että myös meidän demokratiamme arvoja vastaan on isketty. Totta kai uhrit osoittavat, minkälaisesta inhimillisestä tragediasta äh, terveysmissa on kyse. Uhreille meidän täytyy osoittaa solidaarisuutta ja antaa tukea. Komission rooli on kaksi, kahdenlainen tässä. Ensinnäkin meidän täytyy taata, että me valistamme kansalaisia siitä, mitä, miten uhrit kärsivät. Meidän täytyy lisätä myös heidän etujensa ajamista Euroopan unionin tasolla. Toiseksi kyse on siitä, että teemme työtä sen hyväksi, että lisäuhria ei syntyisi. Nimittäin, että terrorismi saataisiin pysäytettyä. Tämä on siis terrorismin ennaltaehkäisevää politiikkaa. Sitten vuoden 2004 komission rahoituksella on tukenut erilaisia hankkeita. Niiden tarkoituksena antaa uhreille ja heidän perheelleen apua ja tukea sosiaalisesti ja psykologisesti jos uhrit sitä tarvitsevat. Hankkeet vastaavat tarvetta lisätä solidaarisuutta kansalaisten kesken Euroopassa, osoittaa siis solidaarisuutta uhreille. Pelkästään 2008 vuonna meillä oli 2,2 miljoonaa euroa tätä tarkoitusta varten. Näiden toiden lisäksi komissio on sitten vuoden 2008 luonut myös terrorismin uhrijärjestöjen verkoston. Sen tarkoituksena on lisätä rajat ylittävää yhteistyötä uhrijärjestöjen kesken. Tarkoituksena on lisätä myös uhrien etujen ajamista Euroopan unionin tasolla. Tämän budjetti on 200 000 euroa. Verkosto tekee työtä usealla saralla. Arvioidaan tuen tarvetta tai suojelua, jota tarjotaan uhreille. Lisäksi edistetään myös toimintaa, jolla levitetään parhaita käytänteitä. Verkostossa yksilöidyt toimet ovat erittäin hyvät perusta komission tekemälle työlle. Lopuksi vielä, kun ajatellaan, että kansalaisten suojelun täytyy olla politiikamme keskiössä, niin komissio haluaa vielä vahvistaa toimiaan uhrien suojelun alalla. Sen tarkoituksena on tukea toimenpiteitä, jotka tähtäävät siihen, että tuki jatkuisi terrorismin uhreille. Kyse on siitä, että vielä enemmän vallistamme kansalaisia, jotta he tajuavat, mikä on terrorismin todellisuus. Voidaan ennalta varoittaa siitä, eikä pidä unohtaa myöskään siitä, että usein terrorismi on indoktrinaation ja radikalisoitumisen loppupiste. Sitä paitsi näiden toimien myötä meidän täytyy pystyä myös edistää demokraattisia arvoja lähettää rauhan viestiä. Komissio aikookin laatia terrorismin uhrien peruskirjan. Tämän verran voin sanoa. Ja itse henkilökohtaisesti voin vakuuttaa, että olen yhtä närkästynyt ja kauhistunut kuin hekin, jotka ovat järkyttyneet terrori-iskuista. Ja meidän täytyy osoittaa solidaarisuutta terrorismin uhreille. Tästä rouva puhemies, nyt kuuntelen puheenvuoroja, joita parlamentin jäsenet haluavat tehdä ja vastaan tarvittaessa. Kiitoksia kovasti herra komission jäsen. Nyt välittömästi puheenvuoron saa rouva Jimenez Becerril. Kaksi minuuttia. Si. Eh, buenas noches. No niin, hyvää iltaa kaikille. Kiitokset haluaisin sanoa, että suurin osa hallituksista ja ihmisistä ylipäänsä muistavat äh, terrorismin uhreja vain näiden tragedioiden jälkeen, esimerkiksi Lontoon, Madridin tai New Yorkin terroristiiskujen jälkeen. Mutta meidän täytyy muistaa uhreja aina. Tänä päivänä ei ole epäilystäkään siitä, etteikö Euroopan unioni olisi sitoutunut taisteluun terrorismia vastaan. Ja myöskin komission jäsen puhui tästä ja myöskin Tukholman ohjelmassa on otettu kantaan tähän. Siinä tunnustetaan uhrien rohkeus kaikesta huolimatta taistelu terrorismia vastaan on eh, perustunut valtioiden väliseen luottamukseen ja yhteistyöhön. Kuitenkin Lissabonin sopimus antaa meille uusia mahdollisuuksia ja siksi kysynkin, olisiko parempi, että Euroopan unioni edistäisi jäsenvaltioiden lainsäädäntöjen harmonointia eh, terrorismin uhrien suhteen. Eurooppalainen terrorismin uhrien peruskirja olisi suuri askel eteenpäin taistelussa terrorismia vastaan. Se olisi paha isku niille, jotka puoltavat terrorismia, sillä uhrit ja uhrien rohkeus ovat niitä, jotka johtavat itse asiassa demokratian voittoon ja terrorismin kuolemaan. Emme saa unohtaa, että viattomien ainoa ase on heidän sanansa ja yhteiskunnan tunnustaminen. Siksi te, hyvät naiset herrat, ette saa unohtaa, että kukaan meistä ei voi mm, tietää, joutuuko terrorismin uhriksi. Ja siksi Kysynkin komissiolta, hyväksyisikö komissio sen, että laaditaan terrorismin uhrien peruskirja? Ja jos näin on, niin mihin toimenpiteisiin uusi komissio ryhtyisi omalla mandaatillaan tämän peruskirjan kirjan edistämiseksi. Kiitoksia. Seuraavaksi herra López Aguilar. Gracias, señora presidenta. Kiitos herra rouva puhemies. Sillä komission jäsen on erittäin kiitollinen, että kerroitte tästä sitoutumisestanne, että kun Lissabonin sopimus nyt on astunut voimaan, niin vihdoinkin osa Euroopan politiikkaa on myös se, että voimme käsitellä oikeudellisia asioita, missä parlamentin rooli on vielä ratkaisevampi kuin koskaan aikaisemmin. Tukholman ohjelman ratifiointi, mukaan lukien myös monivuotinen ohjelma 2009-2014 vuosille, on tärkeä viite tässä, koska haluamme osoittaa kunnioitusta uhreille, sille kärsimyksille, mitä rikollisuus on aiheuttanut heille. Ajatellen erityistä haavoittuvuutta meidän parissa vaan myös se, että meidän täytyy tarjota suojelua. Mielestäni kannattaa nyt tähdentää sitä, että Espanjan puheenjohtajakaudella tätä käsitellään ja jatkuvasti otetaan päättäväisesti, määrätietoisesti huomio myös Espanjan hallituksen toimissa ja Espanjan yhteiskunnassa halutaan torjua kaikenlaista terrorismia. Tämä on aivan varma, että tämä on hyvä tilaisuus huomioida yhdenmukaistaminen tässä puiteohjelmassa suojelun tarjoamiseksi ja uhrien huomioimiseksi. Ja tämä toimintasuunnitelma, joka on myös lainsäädäntötyön pohjana, se on yksi viitearvo myös Espanjan hallitukselle jatkossa. Sitä käytetään pohjana seuraavilla puheenjohtajakausilla Belgian ja Unkarin kohdalla, kun määritellään lainsäädäntöaloitteita ja ruvetaan täytäntöön panemaan Tukholman ohjelman tavoitteita. Tästä syystä minä uskonkin, että nyt on tullut korkea aika, oikea ratifioida täällä määrätietoisesti suojelu uhreille ja torjua kaikenlaista terrorismia ja antaa mahdollisimman pitkälle tukea uhreille ja sitoutua Tukholman ohjelmaan ja lainsäädäntöohjelmaan, jota määritellään Espanjan puheenjohtajakaudella. Näin uhrit saavat ansaitsemansa kohtelun. Kiitos. Merci Kiitoksia. Ja sitten seuraavaksi puheenvuoronsa rouva Vilvau Parandika. Kiitokset, puhemies. Tämä aloite on äh, samoilla linjoilla äh, tarkistuksen kanssa, joka tehtiin Tukholman ohjelmaan liittyvän mietintöön. Terrorismin uhrit tarvitsevat tunnustusta ja olen oppinut paljon arvosta äh, työskenneltyäni uhrien ja heidän omaisensa kanssa useita vuosia tarvitaan moraalista ja oikeudellista tukea uhreille. Me olemme neljään pilariin eh, luoneet sen, mitä tarvitsemme. Tarvitaan tunnustusta, tarvitaan tukea. Eh, uhreja ovat eh, ne, jotka loukkaantuvat ja kuolevat, mutta myöskin heidän omaisensa. Myös vapaus on uhri, koska se riistetään. Uhrien muistoa täytyy kunnioittaa. Sitten tarvitaan myöskin humaania keskustelua uhreista. Heitä täytyy suojella, heidän omaisen täytyy suojella, täytyy auttaa, tukea. Meidän täytyy oppia politiikassa ja meidän täytyy myöskin asettautua heidän asemaansa. Täytyy myöskin politisoida keskustelua emme saa käyttää terrorismia hyväksi vain vaalikampanjoissa sitä täytyy keskustella laajasti kaikissa eri piireissä. On ollut hallituksia, jotka ovat itse sotkeutuneet terrorismiin terrorismi tappaa kaikki inhimillisyyden perusarvot. Se ei koskaan liity demokraattiseen idean, ideoiden vaihtoon. Merci, madame. Kiitoksia kovasti, kiitoksia. Seuraavaksi puheenvuoronsa herra Díaz de Meragacia Consuegra. Señora presidenta. Kiitos puhemies. Tukholman ohjelma sisältää seuraavan viitteen terrorismin uhrien muistoksi. Terrorismin uhri tarvitsee erityistä huomiota ja tukea yhteiskunnalta. Euroopan unionin täytyy edistää tätä huomiota ja koko yhteiskunnan täytyy tunnustaa eh, terrorismin uhrit. Kyse on eettisestä kysymyksistä yhteiskunnassamme ja uhrien ja heidän oikeuksiensa täytyy olla Euroopan unionin politiikan keskiössä. Täytyy pönkittää Äh, rahastoja, joilla tuetaan terrorismin uhreja ja heidän omaisiaan. Näin äh, PP-ryhmä on, EPP-ryhmä on myöskin ehdottanut. Tämä koskee erityisesti vuoden 2010 talousarviota ja äh, määrärahoja onkin lisätty huomattavasti terrorismin uhrien ja Äh, heidän omaistensa auttamiseksi. He tarvitsevat psykologista apua, erilaisia verkostoja ja myöskin erilaisia projekteja. Myöskin äh, julkisen keskustelun on kohdistuttava terrorismin uhreihin. Tarvitaan äh, myöskin oikeudellista apua terrorismin uhreille ja heidän omaisilleen. Kerron teille esimerkin. Terrorismi vastaa sen uhreja ja seuraavana vuonna kyse on näissä toimissa jopa 21 miljoonasta eurosta. Uhrit täytyy tehdä Euroopan unionissa näkyvämmiksi. Uhrien täytyy saada tämän Euroopan, Euroopan parlamentin tuki. Täytyy laatia julkilausuma Äh, ja päätöslauselma ja lopuksi myöskin Euroopan unionin toimielinten poliittinen sitoumus terrorismin vastaisessa taistelussa ja terrorismin uhrien tunnustamiseksi. Uhreja ei tule muistaa vain äh, muistopuheissa. Terrorismin uhrit äh, muistuttavat meitä myöskin terrorismin kauheudesta. Kiitoksia kovasti. Seuraavaksi on herra Haureki Tontonin vuoro. Hyvää iltaa, hyvää varo ei ole sattumaa, että moni Espanjan on puhunut täällä tässä keskustelussa. Baskimaassa me olemme kärsineet paljon terroristiskuista, uhrit ovat sen jälkeen kärsineet halveksunnasta tai vaikenemisesta. Vaikuttaa, että se toistuu ja toistuu ja se on johtanut uhrien vaatimuksiin ja he vaativat ja minun mielestäni politiikkaa. Politiikka uhrieita varten. viitan tässä toveritteni puheenvuoroihin, niin että saataisiin jonkinlainen peruskirja tai jonkinlainen yhteinen politiikka, jossa olisi kymmenen avain kysymystä. Luettelen lyhyesti. Ensinnäkin uhrien tuhreja tukevaa politiikkaa täytyy julkisesti harjoittaa. Sosiaalista tukea tarvitaan heille. Toiseksi me tarvitsemme nopeaa, tehokasta vahinkojen korvaamista. Ja kolmanneksi tarvitaan tasapuolista kohtelua kaikille uhreille. Neljänneksi poliittista yhteissopua sosiaalista toimista, joita käytetään uhrien hyväksi. Neljän, viidenneksi tarvitsemme myös politiikkaa, sosiaalista keskustelua, poliittista keskustelua, joka tuomitsee väkivallan ja syylliset täytyy kuudenneksi tuomita, käyttää nopeaa ja tehokasta oikeudenkäyttöä uhrien hyväksi. Seitsemänneksi Tarvitsemme koulutusta ja valistusta väkivaltaa vastaan väestön parissa. Ja kahdeksanneksi me tarvitsemme myös takuun siitä, että tämä ei toistu, että uhrit eivät enää joudu kärsimään uudelleen näitä hyökkäyksiä. Ja yhdeksänneksi me tarvitsemme myös muistamispolitiikkaa, että me uh- unohda uhreja. Ja kymmeneksi tarvitsemme sosiaalista, yhteiskunnallista sovintopolitiikkaa terrorismin yhteydessä. Minä esitän tätä yhteiseksi politiikaksi terrorismin uhreiden hyväksi. Kiitoksia. Merci beaucoup. Kiitoksia kovasti. Ja nyt seuraavaksi keskustelu ilman puhujaluettelua. Täällä on kaksi puheenvuoropyyntöä. Ei, anteeksi, kolme. Ja nyt aluksi puheenvuoron saa herra Papani Klau. Kiitos, rouva puhemies Äh, Madridin ja Lontoon äh, terrorismi, terrorismi-iskut ja samoin Kreikan taannoiset tapahtumat osoittavat terrorismi ongelman laajuuden. <clears throat> Se uhkaa meidän elämäntapaamme ja perusvapauttamme. Kysymys ei ole pelkästään suoraan uhreista ja heidän omaisistaan, vaan koko yhteiskunnasta. Me, me puhumme nyt äh, terrorismin uhrien tilanteesta. Se on hyvä myönteinen ensiaskel uhrien ja heidän omaistensa auttamisessa ei ole pelkästään kysymys siitä, että tarjotaan apua heille, vaan meidän pitää samalla lähettää selkeä viesti, että emme aio myöntyä ja taipua näihin vaatimuksiin, jotka rakentavat solidaarisuuttamme yhteiskunnissamme murhat, murhaavat ja haavoittavat ihmisiä, jotka arkiaskareitaan toimittavat. Muistetaan, no, että demokraattisessa Euroopassa väkivalta ei ikinä johda mihinkään. Merci bien. Kiitoksia. Seuraavaksi herra Alan. Grazie presidente, vorrei... Kiitoksia puhemies. Minä haluaisin antaa tukeni Rova Jimenekin äh, ehdotukselle peruskirjaksi koskien terrorismin uhreja ja heidän perheitään. Mielestäni tämä olisi suuremmoinen tilaisuus Euroopalle selvästi tuomita myös terrorismi. Kuitenkin pitää mielessä, että kun ei ole minkäänlaista tällaista viestintä aikaisemmin ollut, niin 2005 se johti siihen, että Barcelonan prosessi romahti, kun hallitusten ja valtioiden päämiehet Välimeren eivät pystyneet pääsemään yksimielisyyteen. Ja kun kerran tämä tänä päivänä olisi suuremmoinen tilaisuus uudelleen käynnistää uudelta pohjalta tämä vuoropuhelu toisen Välimeren puoliskon kanssa, niin että lähtökohtana olisi selkeä julkilausuma siitä, mikä on meidän ihmiskuntamme ja sivilisaatiomme perusta se, että ihmiselämä on pyhää. Kiitoksia kovasti. Lopuksi Rova Dots. Thank you, uh, Madam President. Kiitos puhemies, komissaari Baro minä olen kiitollinen siitä tuesta, jota olet osoittamassa terrorismin eh, uhreille. Se on ihan oikein ja paikallaan. Ja tietysti oivallan myöskin sen, että Euroopan eh, unioni on tukenut Pohjois-Irlannin eh, uhreja erilaisten rauhanohjelmien kautta joita sinne on rahoitettu. Komission täytyy oiva tie, tajuta sen, että pohjois äh, terrorismi on taas äh, nostamassa päätään. Tämä, tätä uhkaa poliisivoimat ovat äh, kuvanneet jo kriittiseksi ja kansainvälinen valvonta elin suhtautui siihen hyvin vakavissa taannoisissa hyökkäyksissä. Juuri Afganistanin matkalla olleet kaksi sotilasta surmattiin Äh, terrorismin uhrien äh, rahoitussuunnitelmassaan komissio on äh, nimennyt nämä avainkohteet terrorismin osalta kaikissa muodossaan. Minusta Minun mielestäni tämä ohjelma on nyt menettänyt tavoitettaan päämääränsä. Kyllä tietysti kannatan sitä uhrien peruskirjaa ja toivottavasti siinä heti kärkeen tehdään selkeä ero terrorismin ehdorin, uhrien ja terroristien välille. Merci bien, Madame Kadon. Kiitoksia, Rova Kallenbach. Herzlichen Dank. Kiitokset. Itävaltalaisena me emme ole, tai itävaltalaisina emme ole monen vuoteen kärsineet terrorismista, mutta kyllä sellaista Viinissäkin on joskus ollut. Haluaisin yhtyä edellä esitettyyn puheenvuoroon. Terrorismin uhrit ja tarvitsevat tunnustusta, mutta samanaikaisesti tarvitsemme myös terrorismin kitkemistä ylipäänsä. Mielestäni tarvitaan hyvin varhain alkavaa valistusta ja koulutusta. Myös täällä äh, parlamentissa meidän täytyisi hyvin selväsanaisesti, kielellisesti osoittaa torjuvamme terrorismi. Me emme saa osoittaa suvaitsevaisuutta terrorismia kohtaan. Merci, madame. Kiitoksia. Näiden puheenvuoron jälkeen ne osoittivat arvokkuutta ja varmasti puhuitte myös niiden puolesta, jotka eivät tänä päivänä enää pysty puhumaan. Kiitos myös puhemiehistön puolesta. Nyt puheenvuoro saa Baro. Oui, madame la présidente, vous avez eu raison. Kiitos, olitte aivan oikeassa, kun korostitte sitä, miten paljon tässä keskustelussa on tunnetta. Ja me ajattelemme kaikkia näitä uhreita myös tällä hetkellä. He ovat terrorismin iskun myötä menettäneet henkensä. Usein on kyse aivan sokeasta terrorismista ja täysin oikeudettomasta terrorismista. Kuten Lopez Aguilar totesi, on kammottavasta rikollisuuden muodosta kyse. Siksi haluaisinkin sanoa teille, että ensinnäkin Tukholman ohjelma todellakin on korostanut uhrien asemaa. Me olemme todellakin sitoutuneet eurooppalaiseen politiikkaan, joka olisi huomattavasti, huomattavasti enemmän ottaisi huomioon terrorismin ja järjestetyn rikollisuuden uhreet. Rouva Beresille haluaisin todeta, että todellakin me olemme menossa kohti uhrien oikeuksien peruskirjaa kuten hän toivoikin aivan selvästi. Ja minä uskon, hyvä edustaja, kun ajatellaan omaa henkilökohtaista kokemustennakin, että siihen pääsemme. Haluaisin myös sanoa, että olemme tai ensi vuonna aiomme eritellä kaikkia aukkoja, joita vielä tänä päivänä on olemassa terrorismin uhrien suojelussa eri jäsenvaltioissa. Olette todellakin oikeassa. Tavalla tai toisella meidän täytyy pystyä yhdenmukaistamaan lainsäädäntöä, kun on kyse terrorismista ja terrorismien uhreista. Euroopan täytyy todellakin reagoida yhtenäisellä liikkeellä terrorismia vastaan. Tämän selvityksen pohjalta jää sitten nähtäväksi, miten me voisimme yhdenmukaista tai lähentää kaikkia näitä toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on kohentaa terrorismin uhrien asemaa Euroopassa. Se edellyttää toimintasuunnitelmaa ja aivan varmaa on, että me joudumme käsittelemään tätä uhrien suojeluongelmaa myös, kuten keskustelulta kuultiin, sitäkin kautta, että ensinnäkin me haluamme tehdä tunnetuksi tämän kärsimyksen, tämän draamaan. Usein se jää vaietuksi, sitä jopa halveksitaan. Lisäksi meidän täytyy nopeasti pystyä korvaamaan vahingot. Itse korostitte, että meidän täytyy nopeasti pystyä korvauksia tarjoamaan, kun on kyse näistä kärsimyksistä, joita kukaan ei ole ansainnut. Ja puhuitte myös siitä, että keskustelu tästä täytyy delegitimisoida, koska me voi salia sitä, että joku tavalla tai toisella voi antaa sen vaikutelma, että viattomien tappaminen tai viattomien vahingoittaminen olisi jonkinlainen tapa mukaan palvella ihmiskuntaa. Meidän on tässä äärimmäisen tiukkoja, kun keskustelemme aiheesta. Ja kun siinä kuitenkin kielletään kaikki Euroopan unionin arvot. Lisättäkö vielä, että haluaisin kiittää myös puhemiestä siitä, että me olemme saaneet miljoonan euron verran tähän rahastoon terrorismin uhreille. Vielä ensinnäkin olen iloinen siinä, että Joaquin Almunia on tässä rinnallani tänä iltana. Nimittäin voin kertoa, että me molemmat olemme komissiossa sitoutuneet tähän monivuotiseen Tukholman ohjelmaan – Euroopan unionin täytyy saada aikaan esimerkillistä lainsäädäntöä antaaksemme tukea ja suojelua terrorismin uhreille. Tämän halusin vastauksena kertoa teidän puheenvuoroihinne. Joakken Almoni ja minä itse voitte uskoa jää välinpitämättömäksi näille puheenvuoroille. Kiitoksia herra puhemies. Ja haluaisin esittää, että pidämme lyhyen hiljaisen hetken ennen kuin seuraavaan keskusteluun. Kiitoksia puheenvuoroistanne. Ja nyt meillä on toinen keskustelu, teknisempi luonteeltaan, nimittäin toissijaisuusperiaatteen puolustaminen. Keskustelun aluksi annan puheenvuoron ensinnäkin herra